Bonjour. Äh, hyvää huomenta. Pyytäisin teitä istuutumaan paikoillenne. De penser à mettre Niin. Voitteko äh, laittaa äänikorttinne järjestykseen? Niin, mehän päätimme eilen. Mehän päätimme eilen, että infrastruktuuri, tai siis energiakeskustelua lykätään, ja niinpä me aloitammekin tänä aamuna. Aloitamme tänä aamuna asetusehdotuksen käsittelemisestä, joka liittyy joka liittyy eläinten terveyttä koskeviin vaatimuksiin, ja antaisinkin puheenvuoron esittelijälle Berbre de Pranille. Very much, Chair. I don't want... Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt halua puhua kovinkaan pitkään, vaan pikemminkin haluaisin vain kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä meidän kanssamme. Me olemme saaneet erittäin hyviä tuloksia aikaan. Kiitän myös komissiota, koska komissiokin on erittäin hienolla tavalla pystynyt vastaamaan kysymyksiin ja myöskin kertonut meille poikkeuksista ja niiden täytäntöönpanosta, joten työolosuhteet ovat olleet aivan erinomaiset. Mitä muutosesityksiin 4, 5 ja 6 tulee? Haluaisin vain huomauttaa jäsenille, että nämä tarkistukset ovat suorassa ristiriidassa minun mietintöni suositusten kanssa. Nämä pyrkivät mitätöimään minun mietintöni, siksi minä pyydän, että vastustatte niitä tarkistuksia, ja mikä on tarkistukset 4, 5 ja 6 menet lävitse, minä ainakin äänestän tätä mietintöä vastaan ja pyydän, että muutkin tekevät samoin. Je vous remercie. Kiitän teitä tästä täsmennyksestä. Niin, jos teille sopii, ryhdymme äänestämään tästä tekstistä. Pyytäisin ensin äänestämään artiklasta 1. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Anteeksi. Sulje on pyytänyt puheenvuoroa. Ja Antonesky. No sulje ainakin ensin. Oui, merci, Kiitoksia puheenjohtaja niin mehän olemme tehneet kovasti työtä esittelijän kanssa. Kiitän häntä äh, siitä, että hän on ollut kuulolla. Saimme aikaan hyvän mietinnön, mutta äh, Franco on esittänyt kolme tarkistusta. Ne liittyvät äh, takarajoihin, eli siihen aikajaksoon, joka myönnettiin jo vuonna 2006 ja nyt haluttaisiin toinen pidennys tälle takarajalle ja me haluaisimme, että tätä sovellettaisiin yhtenevällä tavalla, emmekä halua tällaista lisäaikaa ja siksi tukisin Frankon tarkistuksia. Nehän menevät yksinkertaistamisen ja harmonisaation tielle, kun puhutaan kotieläinten käyttäjistä ja tuotteista. Schlüter. I thought we were not going to have a debate. Minä luulen, että ei nyt keskustella pitänyt käydä, mutta haluaisin selittää, että niissä maissa, joissa ei ole tauteja ja kun on kyse villielämistä, niin kyse on myöskin ekosysteemeistä. Ja eläinten paikallisyhteisöstä on myöskin kyse, mikäli eläimiä tuodaan maihin, joissa näitä tauteja ei vielä ole, joten tässä on tärkeää varmistaa jatkuvuus, koska muuten saattaa tulla tulee uusia sairauksia, mutta käyvät tapaa eläimiä tänään, mutta tapaavat eläimiä tulevaisuudessa. Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoro, vaikka emme nyt tässä keskustelua aloitakaan? No ei, voimme siis äänestää. Niin, ehdotan, että äänestämme ensimmäisestä tarkistuksesta artiklaan 1 kohtaan 2. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Artikla 1, kohta 3, tarkistus 2, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus numero 4. Eli yksi niistä tarkistuksista, joista juuri puhuttiin puolesta, vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5. Artiklan 1 kohtaan 5, eli tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt menemme tarkistukseen numero 6, artikla 1. Ai ensin tarkistus 3 Puheenjohtaja korjaa. Tarkistus kolme. Ketkä puoltavat? Vastaan. Kolme on hyväksytty. Tarkistus numero kuusi, artiklan yksi, kohta seitsemän, puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No niin, nyt meidän täytyy tarkistaa koko tekstistä. Ensin mietinnöstä näin muutettuna puolesta sähköinen äänestys. Eikö toimi? Vous n'avez pas votre carte. Teillä ei ole korttia siis. On en tiendra compte, madame. Niin, me otamme teidät huomioon. Est-ce que tout le monde a... Ovatko kaikki äänestäneet? Teilläkään ei ole korttia, niinkö? Ei, minä en pystynyt äänestämään, mutta äänestän puolesta. Hmm? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolmekymmentäneljä ääntä annettu, kolmekymmentä puolesta, yksi vastaan. Yksi tyhjä. Tämä on siis hyväksytty. Nyt äänestytään itse asetuksesta. Ketkä puoltavat? Sähköinen äänestys siis olikin tämä. Qui est contre? Vastaan. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Kiitokset esittelijälle. Ne, joilla ei ole korttia, niin voitteko kertoa, miten äänestitte? Kellä ei ollut korttia? Voitteko nostaa käden ylös? No niin, nämäkin äänet on nyt laskettu. Kiitokset. Kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä ja mietinnön korkeasta laadusta. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, joka liittyy sitesiin. Alors, je vous propose d'ouvrir... Ehdottaisin, että aloitamme keskustelun. Kyse on siis osapuolten 15 kokouksesta. Kyse on siis Sitesistä. Tämä pidettiin maaliskuussa ja kyse on muutamastakin päätöslauselmaesityksestä. Tehän tiedätte, että Sitesiin liittyy kaksi liitettä. Liite yksi koskee täysin kiellettyä kauppaa ja sitten liite kaksi valvottua kauppaa. No niin, ja nyt aloitamme keskustelun, joka liittyy tiettyihin lajeihin. Ensinnäkin punaisen tonnikalaan. ja muutamiin muihin eläimiin. Je... Niin, ehdotan, että nyt aloitamme keskustelun tästä aiheesta. Aloitan siis keskustelun Onko Langendorf paikalla? Donc là j'ouvre le débat euh, pour ceux qui souhaitent... Aloitan siis keskustelun, äh, jos te haluatte puhua näistä lajeista. Ajuso saa ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Vous avez la parole. Pues, muchas gracias, señora presidenta. Yo no soy una experta en, en pesca. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä en ole mikään kalastusasiantuntija, mutta rouva Fraga, joka on kalatalousvaliokunnan koordinaattorimme, pyysi minua lukemaan tämän seuraavan kommentin. Ensimmäinen liittyy tonnikalaan ja kohtaan neljä tässä tekstissä. tuossa ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että tieteellinen komitea, joka suojelee Atlantin tonnikalaa, arvioi kokouksessaan 21.22.10.2009, että tällä hetkellä tilanne on äh, erittäin huono. Äh, kalakanta on enää 15 prosenttia siitä, mitä se oli, kun äh, kalastus jälleen hyväksyttiin. Ja tässä kokouksessaan tieteellinen komitea, siis todella Madridin kokouksessa lokakuussa tänä vuonna totesi, että tonnikalaa täyttää sitten sinne kriteerit, jotka todetaan liitteessä yksi. Kohdassa neljä todetaan, että vaatii komissiolta ja jäsenvaltioilta Atlantin tonnikalan suojelua sitesääntöjen mukaisesti. Ja tämä on väärä tulkinta. Näin todetaan. Tietyt kansalaisjärjestöt ovat tätä vaatineet ja kokouksessa voidaan todeta, tai kun kokouksen asiakirjat lukee, kahta kolmesta kriteeristä ei, kriteeristä ei todella täytetä. Ja näin ollen, mitä tulee näiden lajien suojeluun, Euroopan unioni on sopivusosapuoli. Ja Brasiliassa marraskuun alussa täytettiin, että Atlantin tonnikalan kiintiö olisi 315 000 tonnia, joka on 40 prosentin vähennys. Samalla päätettiin 50 prosentilla vähentää tätä kiintiötä, saaliskiintiötä vuodelle 2011 ja vuodelle 2010 oli jo sovittu 25 prosentin vähennyksestä. Ja täytyy korostaa sitä, että komitea oli suositellut ensi vuodelle alle 15 000 tonnin vähennystä ja näin ollen näitä tieteellisiä vaatimuksia kunnioitetaan. Tästä syystä Fraga toteaa, että että Jörantousan kappale 1 ja kohta 4 tulee poistaa. Sitten äh, kohdassa H, Jörantousan kappaleessa H, kun puhutaan, niin minä en tiedä mikä tämän, tämän lajin nimi on, Sardini. Y se recupera muy lentamente de... Ja nämä lajit, mitä tulee niiden äh, lajin ominaisuuksiin ja lisääntymiseen pitkällä aikavälillä. Ja tämä todetaan siis johdantosan kappaleessa H. Ja kohdat 5, 6 ja 7 ehdottavat, että nämä lajit otettaisiin mukaan sitten sinne liitteen 12 mukaan jäsenvaltiot ovat tukeneet tätä ehdotusta. Ja tässä vaaditaan komissiolta ja jäsenvaltioilta sitten siinä 12, 12 liitteen tukemista Ja joka tapauksessa vaaditaan, että tuetaan kohdan kuusi tekstin mukaan kampavasarahain, isovasarahain, vasarahain, ihmishai, lajin ja sumuhain sisällyttämistä sites yleissopimukseen. Ja kohdassa seitsemän kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan pilkkahain sisällyttämistä sites yleissopimuksen liitteeseen kaksi Yhdysvaltain tekemän ehdotuksen mukaisesti. Ja tässä kyllä huomiota kiinnittää se, että ainut hai-laji, jonka saalistaminen, jonka pyynti on kielletty, ei ole mukana tässä ehdotuksessa. Sitä ei ole otettu missään vaiheessa huomioon, kun kyseessä on kuitenkin se hailaji, jonka tilanne on kaikkein heikoin ja jonka kalastus, kalastusta ei ole säännelty siteksen puitteissa mitenkään. Näin ollen äh, Fraga katsoo, että tämän tekstin suhteen äh, meidän tulisi odottaa asiantuntijakomitean lausuntoa, joka, jossa on mukana kaikkialta maailmasta asiantuntijoita ja joka komitea kerran vuodessa kokoontuu arvioimaan Äh, tilannetta kaikkialla maailmassa. Ja tämä komitea kokoontuu 7-12 äh, joulukuuta eli ensi viikolla. Täytyisi odottaa heidän tuloksiaan. Ja kaiken tämän minä luin Rova Fragan nimissä. Hola Chris Davis. Ja nyt saa Chris Davis puheenvuoron. Olen erittäin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä juuri sanottiin. Mutta että me olemme tässä nyt esittämässä teille päätösauselman teksti, joka liittyy strategisiin tavoitteisiin Euroopan unionin tavoitteeksi siteskokouksessa. Kuitenkin parlamentin jäsen hyvin vähän vaikutusvaltaa tässä koko prosessissa. Yleissopimus merkitsee sitä, että jäsenvaltiot menevät yksittäin kokoukseen. Koordinointia jäsenvaltioiden kesken on jonkin verran, mutta virallisesti meillä ei ole kollektiivista läsnäoloa kokouksessa. Komission kommentit ja neuvoston ehdotukset unionin strategisista tavoitteista pitäisi meille esitellä, että voisimme keskustella näistä ja sitten me voisimme ilmaista huolemme ja kantamme näihin. Mikäli komission edustaja olisi paikalla, niin ehkä tässä vaiheessa olisi hienoa kuulla teidän näkemyksiäni myöskin myöhemmin tämän keskustelun yhteydessä. Olisi hienoa kuulla, mitä komissiolla olisi sanottavanaan. Niin, minä olisin itsekin esittänyt tämän kysymyksen, mutta komissio ei ollut, komissiosta ei ollut paikalla ketään sellaista henkilöä, joka olisi voinut puhua keskustelun alussa. En tiedä, onko tänne ketään tullut. Olen pahoillani, että nyt tätä toivottavasti ei voida siis täyttää. Annan puheenvuoron edustaja Gerbrandille. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ook ik steun de... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä tuen tätä päätöslausumaesitystä kaikesta sydämestä, niin mielestäni on erittäin tärkeää, että saamme tämän käsiteltyä mahdollisimman pian. Mitä aikatauluun tulee, minulla olisi kysymys. Alun perinhän 20 toisen, joulukuun 22. päivän ympäristöministerineuvoston esityslistalla oli CITES, mutta nyt se kai on poistettu esityslistalta, eikä siis Ruotsin puheenjohtajakaudella enää ole tarkoitus asiaa käsitellä, vaan sitten vasta Espanjan puheenjohtajakaudella. Ja kysyisin valiokunnan sihteeristöltä, että voisitteko te huolehtia siitä, että suullinen kysymys ja keskustelu täysistunnossa ja päätöslausumaisityksen hyväksyminen toteutettaisiin ennen kuin ympäristöneuvosto kokoontuu. Olisi aika ikävää, jos me toimisimme vasta heidän vananvedessään ja heidän kokouksensa jälkeen. Erityisesti haluaisin Sinievä Tonnikalaan kiinnittää huomiota. Mielestäni on, mielestäni on hienoa, että siihen on täällä tekstissä viitattu, mutta ongelma on tietenkin neuvostossa, sillä mehän jo lokakuussa onnistuimme vakuuttamaan komission siitä, että sinijävä tonnikalan tulisi olla tässä liitteen yksi listalla, mutta neuvosto on vastustanut. Esimerkiksi Ranskan presidentti Sarkozy on jo kesällä todennut, että hänkin katsoo, että sinijävä tonnikalan pyynti tulisi lopettaa. Ja me olemme todenneet, että se täytyy saada tähän liitte- sitä sen liitteeseen yksi. Erityisesti haluaisin vedota Välimeren maiden kollegoihin, että tukisitte tätä tekstiä kaikesta sydämestänne, mutta tämän lisäksi pyrkisitte painostamaan äh, kansallisia parlamenttejanne ja kansallisia hallituksianne huolehtiaksemme siitä, että sinivä tonnikala ei kuolisi sukupuuttoon äh, ihmisten toiminnan vuoksi. Lopuksi toteaisin vielä, että niin, miksi se on niin tärkeää, että se saadaan siihen juuri liitteen, liitteen yksi listalle. Siksi, että laiton pyynti on niin suuri ongelma ja laiton, laitonta pyyntiä voidaan vastustaa vain kauppaa jarruttamalla ja siteksen liitteen yksi kautta voidaan juuri vaikuttaa kauppaan. Kiitos. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Niin Haluaisin kuitenkin tehdä pienen eh, täsmennyksen. Äänestyshän pidettäneen ympäristövaliokunnassa tammikuun lopussa ja täysistuntoon tämä menee helmikuussa. Ja 8. joulukuuta on tarkistusten viimeinen jättöpäivä. Schlüter, saatte puheenvuoron. Ja, tack. Eh, jag vill också stö... Jag tyck... Kiitos. Mielestäni tämä on hyvä päätösosuma-esitys kokonaisuudessaan ja minä haluan myös tukea ehdotusta siitä, että sinievä tonnikala otettaisiin mukaan siten sinne ykkösliitteeseen. Sehän on todella kriittisessä tilanteessa, se on hyvin uhanalainen ja jos sitä halutaan tulevien tuhannen vuoden aikana ylipäätään pyytää, niin sitten olisi viisasta kieltää pyynti nyt kokonaan niin, että 15, 20, 30 vuoden kuluttua kalakannat jälleen olisivat sen verran toipuneet, että niitä voitaisiin alkaa pyytää. Mutta jos sitä nyt pyydetään eikä pyyntiä keskeytetä välittömästi, niin se kuolee sukupuuttoon. Ja kun puhutaan näistä hai-sorteista, täällä oli tämä Carharsinus plumbeus, eli ihmishai-laji, johon viitataan Kohdassa kuusi, suotte varmaan anteeksi, että tämä minun latina on mitä on, mutta joka tapauksessa tässä tilanne on se, että jossakin uskotaan, että hain evässä on jotain, joka voi olla hyödyksi ihmiselle. Ja tämä pyynti on kaikkein hirveintä, mitä olla voi. Hailta otetaan vain evä ja sitten se päästetään takaisin veteen ja se ei tietenkään ilman evänsä selviydy. Tämä on todella Tämä on todella äärimmäisen julmaa. Niin, sitten on vielä Ilves. Ilves tähän meillä on Pohjolassa ja sitten on äh, Pyreneiden Ilves ja sitten on vielä Yhdysvalloissa ja Kanadassa äh, oma ilveksensä. Ja Yhdysvallat haluaa poistaa sitten kakkoslistalta ilveksensä, koska se ei ole uhanalainen, mutta ongelma on se, että Yhdysvalloissa elävää ilvestä ei voi erottaa eurooppalaisista ilveslajeista ja siksi meidän on vastustettava sitä, että tämä amerikkalainen ilves poistettaisiin listalta, koska tämä saattaisi johtaa siihen, että kauppaa eurooppalaisilla ilveksillä käytäisiin jatkossa, koska näitä lajeja ei voi mitenkään erottaa toisistaan. No yhdysvaltalaiset ovat väittäneet, että voi, mutta ainakaan tähän mennessä ei ole voinut, joten meidän on vastustettava sitä, että amerikkalainen ilves poistetaan listalta. Je vous remercie. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant. No niin, nyt meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi komission edustaja paikalle. Niin, eh, olen pahoillani, että joudun tällä tavalla lennosta ottamaan teidät kiinni, mutta eh, monet eh, jäsenet ovat kiinnostuneita tästä teidän strategiastanne, joten ehkäpä voisimme hyötyä teidänkin tiedoistanne. Yes, um, good morning <clears throat> everybody. Hyvää huomenta kaikille. Tehän tiedätte, että COP15 valmistelut komission taholta ovat olleet kaksivaiheiset. Ensinnäkin Ja näinhän me, ja tämä on asia, jonka olemme tehneet jo aiemmin tämän vuoden mittaan, siis syyskuussa työstimme näitä ehdotuksia, joiden myötä yhteisö itse esittää kopille ehdotuksen siitä, että yhdessä esiteemme ehdotuksia muiden osapuolten kanssa. Ja tällä hetkellä me pyrimme löytämään unionin yhteistä kantaa näiden ehdotusten suhteen, joita muut ovat esittäneet. Tämä on klassinen prosessi. Komissio tekee ehdotuksen neuvostolle niin kutsutun 322 artiklan mukaisesti. Ja tällä hetkellä komissio valmistelee omaa ehdotustaan neuvostolle ehdotusta, joka puuttuu kaikkiin eri e, muiden osapuolten e, tekemiin ehdotuksiin ja omaksumme sitten kannan kaikkein tärkeimmistä muiden ehdotuksista. Tähän sisältyy myös e, poliittiset kimmokkeet, jotka liittyvät jääkarhuihin, onnikalaan, elefantteihin, norsunluun, kauppaan ja niin edespäin. Tässä vaiheessa me keskustelemme komissiossa sisäisesti siitä, miltä tämä ehdotus tulee näyttämään, joten tässä vaiheessa en vielä kovinkaan paljon voi teille kertoa. Ja tässäpä mielessä tämä päätöslauselma tulee aika hyvään aikaan, hyvällä hetkellä, koska nyt me voimme ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan parlamentin näkemykset näistä eri kysymyksistä, joita meidänkin täytyy tässä tarkastella. Kun komission ehdotus on saatu valmiiksi, niin toivomme, että joulukuun loppuun mennessä tai tammikuun alussa voimme aloittaa muodolliset keskustelut neuvostossa Espanjan, puheen, Espanjan ollessa puheenjohtajana. Ja meidän täytyy sitten omaksua yhteisön kanta – tai sanotaan nyt unionin kanta pikemminkin. Siihen mennessä, kun COP järjestetään maalis- maaliskuussa 2010, joten edelleenkin komission sisällä keskustelemme siitä, millaiseksi komission kanta sukeutuu näiden kriittisten elementtien suhteen, ja sen jälkeen meidän täytyy keskustella asioista jäsenvaltioiden kanssa. Kuten hyvin voitte kuvitella, niin Keskusteluthan eivät ole aina helppoja. Ne sisältävät muun muassa sinievä, tonnikalan, elefantit, jääkarhut ja monia muita lajeja. Joten tässä vaiheessa en oikeastaan enempää voi teille valmistelusta kertoa. Komissiolla ei ole vielä mitään lukkoon lyötyä kantaa ja täytyy vielä odottaa, mitä jäsenvaltiolla on sanottavaa. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Chris Davis, te olette pyytänyt puheenvuoroa. Well, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin ehkäpä komission edustaja voisi hiukan linjata meille sitä, että millä tavalla Euroopan unioni aikoo esittää asiansa sitä siis se, miten aiotte turvata Euroopan unionin kannat ja mitä, jos emme saa aikaan yhtenäistä kantaa. Olen aiemmin kuullut, että jos emme saa aikaan yhteistä kantaa, niin silloin kollektiivisesti äänestämme tyhjää. Joten haluaisin tietää, että miten Euroopan unionin kanta esitetään tämänkaltaisessa konferenssissa, jossa meillä ei ole mitään muodollista, minä nyt tässä haen sanaa, ei, meillä ei ole oikeudellista henkilöyttä ja voisitteko ehkä kertoa hiukan eh, niistä asioista, jotka on otettu esiin tässä parlamentin päätöslausumaluonnoksessa? Ensinnäkin poliittiset eh, kysymykset eh, neuvostossa, jotka liittyvät Sinieva Tonnikala. Mehän olemme kaikki seuranneet tätä keskustelua, joten eipäs nyt tässä kierrellä ja kaarella. Me tiedämme, että on mielipideeroja ja Espanja ja muut johtavat tätä blokkaavaa vähemmistöä. Ja mikä kanta meillä on tähän alati kiistanalaiseen kysymykseen, nimittäin norsun luun kauppaan. Pitäisikö norsunluun myyntiä vielä ö, höllentää? No, muitakin kysymyksiä on, mutta jätän ne muille jäsenille. Monsieur le représentant de la commission. Komission edustaja, haluatteko vastata? Yeah, thank you, uh, Mrs. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Menettelytavasta ja tavasta, jolla unioni toimii kokouksessa on aivan totta, että unioni ei ole sitesin allekirjoittaja, koska sites perustuu vanhimpiin yleissopimuksiin, jotka eivät mahdollistaneet sitä, että alueelliset yhteisöt tai järjestöt yhteenliittymät voisivat liittyä sopimukseen, vaan pikemminkin jäsenvaltiot ovat siinä mukana jäseninä. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt sitä, että unioni voi puhua yhdellä äänellä vaikkakaan unioni ei ole virallisesti jäsen. Kuitenkin puheenjohtajamaa edustaa unionia ja yhteisön etuja ja jäsenvaltioita. Kyseessä on klassinen menettely. Komissio tekee ehdotuksen neuvostolle ja kertoo, mikä meidän nähdäksemme unionin kantana voisi olla neuvosto sitten hyväksyy tämän ja menee sitten tämän neuvottelumandaatin kanssa kokoukseen, vaikka tämä vielä siis telkka neuvottelumandaatti, mutta kuitenkin näin unionin edustettuna osapuolikonferenssissa. Suurimmassa osassa tapauksia puheenjohtajamaa pystyy puhumaan jäsenvaltioiden nimissä. Tietystikin on olemassa asioita, joita ei voida ratkaista neuvoston päätöksillä. Joskus asioista joudutaan päättämään sitten paikan päällä vasta kokouksessa. Mutta enimmäkseen pystymme varmi- varmistamaan sen, että tavalla tai toisella yhteisön kanta tulee muiden tietoisuuteen. Joskus äänestämme tyhjää joistakin asioista. Minulla ei nyt ole mitään esimerkkiä mielessäni, mutta saattaa olla, että näin neuvostossa käy, mikäli esimerkiksi sinne evätonnikalan suhteen on se enemmistö taikka vähemmistö, estävä vähemmistö komission ehdotuksen suhteen, niin näin joskus voi käydä. Minä en voi ennakoida vielä, mikä neuvoston keskusteluiden lopputulos tulee olemaan eri seikkojen suhteen. Joten komissio ei oikeastaan voi spekuloida etukäteen lopputulosten suhteen, mutta voin ainakin kertoa, mitä elementtejä keskustelussa on mukana mistä asioista vielä puhutaan. Mutta näin asioita hoidetaan näin. Tällaisissa tapauksissa aina on tehty, ei pelkästään sitesin ja osapuolikokouksen suhteen, vaan muutenkin kuin yhteisön linjaa määritellään kansainvälisissä ympäristöneuvotteluissa, jotka ovat tämän laatuisia. Nyt äh, palatakseni toiseen seikkaan. näihin poliittisesti herkkiin kysymyksiin, kuten sinievä tonnikala. Komissio laatii aluksi tällaisen epävirallisen virkamiestason asiakirjan, sitten jäsenvaltiot keskustelevat ja sitten siinä hallintokomitea 21. päivä syyskuuta sitten jatkoi tätä keskustelua ja pyrki määrittelemään unionin kannan tullaanko tukemaan Monakon ehdotusta liitteen yksi luetteloksi vai odotellaanko tässä tuloksia kahden, ikatin 21. kokouksesta vai jäädäänkö odottelemaan lisää tieteellistä näyttöä, jota tullaan saamaan vielä syyskuun ja tämän hetken väliltä, jota saatiin jo me tiedämme nyt, mitä tuloksia saatiin vuotuisesta kokouksesta, mutta tietysti tuloksia voidaan tulkita eri tavoin. Näin on edetty askel askeleelta. Tämä liittyy kiintiöihin, mutta myöskin kalastuskausien noudattamiseen tai noudattamatta jättämiseen. Tietystikin tämä toimintatapa on askel eteenpäin verrattuna aikaisempiin käytäntöihin. Muitakin merkittäviä päätöksiä on esitetty ensi vuoden osalta. Esimerkiksi ehdotussa määritellä tak kiintiöitä vuoden 2011-2013. Ja ICATin tiedekomitea on jo myöskin tehnyt tiettyjä analyysejä. Se on tarkastellut sitä, onko siteisen luettelointikriteeri liitteen yksi kriteerit, ovatko ne yhdenmukaisia heidän käytänteidensä kanssa ja niin poispäin. Nämä ovat erittäin merkittäviä elementtejä olleet ilosyyskuun keskusteluissa. Ja kysymys nyt kuuluu, ovatko luettelointikriteerit sellaisia, että joka tapauksessa jokaisen asian yhteydessä pitäisi varmistaa, onko tämä laji sopiva liitteeseen yksi vai kaksi. Ikatin tiedekomitea on antanut oman raporttinsa tästä kysymyksestä lokakuun puolivälissä. Tämä on jälleen yksi uusi elementti, jota me tarkastelemme läheisemmin ja päätämme sitten, miten suhtaudumme. Tuommeko Monakon ehdotusta sinevätonnikalan soimiseksi vai valitsemmeko jonkin toisen vaihtoehdon, jota tuemme. Tämä on sellainen kysymys, josta vielä keskustellaan komission ja eri kabinettien välillä. Keskustelu käydään juuri tälläkin hetkellä, joten minä en nyt voi millään tavalla ennakoida, mitä johtopäätöksiä sitten tehdään. tehdään. Sama pätee myöskin muihin seikkoihin, kuten jääkarhuihin. Sitten sinne hallintokomitea kokoontuu juuri parhaillaan Borchetta-rakennuksessa. Jääkarhu, jääkarhuista siellä keskustellaan. Paikalla on edustajia Kanadasta ja myös Grönlannista ja Yhdysvalloista. Yhdysvallat on videokonferenssin kautta mukana näissä keskusteluissa mukana. Tätä me pystymme varmistamaan sen, että Yhdysvaltain ehdotusten hyvät ja huonot puolet tulevat tässä esiin ennen kuin komissio tekee lopullisen päätöksensä. Tämä koskee myöskin elefantteja ja norsunluuta Kööpenhaminassa COP14 kokouksessa viime vuonna. EU oli aktiivisesti mukana keskusteluissa, koska silloin oli sama asia esityslistalla. Loppujen lopuksi saatiin aikaan kompromissi ja aiomme jatkaa työtä niiden ehdotusten pohjalta, jotka kumpikin osapuoli on tehnyt, toisaalta Zambia, Tansania ja toisaalla ovat olleet muut maat, kuten Kenia. Samantyyppisiä keskusteluita tullaan käymään tälläkin kertaa puolesta ja vastaan, joten nyt on hieman vaikea vielä ennakoida, mikä loppujen lopuksi komission tekemä ehdotus jäsenvaltiolle tulee olemaan jossain määrin tämä on sellainen seikka, joka täytyy jättää vielä avoimeksi. Siinä määrin, että voidaan varmistaa, että liikkumavaraa vielä jää ja voidaan puhua osapuolten kanssa vielä osapuolikokouksenkin aikana ja sitten pyrkiä löytämään jonkinlaista kompromissia näiden kahden leirin kannattajien välille. Kiitoksia. Jean Brandi, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan kiittää komissiota tästä selostuksesta. Täytyypä todeta, että odottelenpa kovasti keskusteluja Sinevä Tonnikalasta Espanjan, puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa, mutta en kyllä odottele tätä keskustelua innoissani, jos neuvoston todellinen päätös on tehty jo siinä vaiheessa, kun me keskustelemme asiasta täysistunnossa. Joten voisitteko kertoa meille hiukan enemmän puheenjohtajavaltion suunnitelmista, koska neuvosto tulee tekemään päätöksen sitesistä ja tulevatko neuvoston edustajat kokoustamaan asiantuntijoiden kanssa, koska en minä halua, että ainoastaan asiantuntijat tästä päättävät ja neuvosto ennen kuin me olemme keskustelleet asiasta neuvoston kanssa. Sitten tekninen kysymys. Olen ymmärtänyt, että Dohan päätöksen jälkeen, sitä siis vie noin kuusi kuukautta ennen kuin kaikki astuu voimaan. Onko tämä totta? Koska tämähän tarkoittaa sitä, että jos me teemme päätöksen sitesistä mm, ja päätämme sisällyttää sinievä tonnikalan liitteeseen yksi, niin vasta syys-lokakuussa tämä astuu voimaan. Joten silloin vuoden 2010 kalastuskausi on jo mennyt. Joten voitteko selostaa tätä hiukan? Chris Davis. Chris Davis. Just a, a small... Aivan pieni lisäkysymys komission esityksen pohjalta jääkarhuista. Voisitteko antaa jotakin osvittaa siitä, mikä komission arvio on jääkarhujen lukumääristä? Ilmastoskeptikot ovat todenneet, että jääkarhujen lukumäärä on romahdusmaisesti laskussa yksinkertaisesti siksi, että taikka niiden luku arvioidaan liian suureksi siksi, että on nykyään enemmän kontaktista ihmisten kanssa. Mikä teidän arvionne on tästä? Komission edustaja, haluatteko vastata näihin kysymyksiin, joita teille juuri esitettiin? Kiitos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, keskusteluiden aikataulusta neuvostossa. No, sikäli kun muistan, niin Espanja puheenjohtajavaltiona haluaisi ensimmäisen neuvoston työryhmän kokoontuvan tammikuun aikana ja toinen järjestettäisiin helmikuun mittaan. No, ei ole järkeä järjestää neuvoston työryhmän kokouksia, ellei ole komission ehdotusta. Meidän suunnitelmamme on se, että kuten sanoin, niin mitä pikimmiten saamme ehdotuksen valmiiksi, toivottavasti tämän vuoden loppuun mennessä. Jos ei, niin heti ensi vuoden alussa tammikuussa. Niin, tarkkaa aikataulua on vaikea vielä pystyä kertomaan tässä vaiheessa. Mutta neuvoston työryhmissä tullaan kyllä järjestämään useitakin keskusteluita, tai työryhmässä. Ja päätös komission ehdotuksesta on kyllä tehtävä ennen COP-kokousta maaliskuussa 2010. Epämuodollisia keskusteluja on kyllä käyty niin jäsenvaltioiden keskenkin jo, jotta saataisiin jonkinlaista näppituntumaa siitä, mikä eri jäsenvaltioiden kanta on eri kysymyksissä. Kansalaisjärjestöt ovat niin ikään keskustelleet, jotta voitaisiin saada kansalaisjärjestöjen näkemyksiä eri kysymyksistä, joten epämuodollisia kokouksia on kyllä järjestetty komission ehdotuksesta. No kysymys, täällä esitettiin kysymys siitä, koska liitteen yksi säädökset tulisivat voimaan. No jos Monaco ehdottaa, no minun täytyy vielä kyllä tarkastella tätä Monakon ehdotusta toisemman kerran, mutta he ovat ehdottaneet puolentoista vuoden ajan jaksoa, 18 kuukautta. Mutta Tämä täytyy vielä tarkistaa toisemman kerran, mutta vaikutus ei olisi siis kuitenkaan välitön. I can come back. Voi kyllä palata tähän myöhemminkin, mutta Monakon ehdotushan on tällainen luettelointiehdotus, johon liittyy päätöslauselma. Ehdotus. Mitä tulee jääkarhuihin, kysyitte jääkarhujen lukumääristä. No minä en ole jääkarhuekspertti, joten minun täytyy tähän, tämä kysymys sivuuttaa, mutta mielelläni kyllä asiantuntijaltani teille toimitan tietoja. Täällä kysymys, josta paljon keskustellaan, on se, että missä määrin kauppa on osasyyllinen ongelmaan. Ja tämähän on yksi tärkeistä kriteereistä – joiden avulla on päätettävä, tulisiko jääkarhut ylentää ikään kuin liitteestä kaksi liitteeseen yksi, ja onko ongelma todellakin kauppa, mikä olisi peruste tähän ylentämiseen. Kyseessähän on siis kaupan kieltäminen, tässä oli liitteessä yksi. Tämän, tähän kysymykseen jäsenvaltiot ovat ö, todellakin puuttuneet. Onko kyse siitä, että jääkarhuja uhkaa kauppa vaikka muut tekijät? Tässä vaiheessa en tietenkään halua omaksua mitään kantaa, enkä voi ennakoida lopullista komission tai unionin kantaa, mutta tähän elementtiin tulemme kyllä kiinnittämään huomiota. Tämä on yksi niistä analyysistä, joita meidän täytyy tehdä, kun teemme päätöksiä näistä luettelointiehdotuksista. Täytyy katsoa biologisia kriteereitä, kuten sinivät osalta, mutta täytyy myös pohtia, että missä määrin kauppa on ollut syynä lajin taantumiseen. Merci. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä? Onko tästä aiheesta? Niin, komission edustajaa kiitän teitä ja muistuttaisin teitä siitä, että tarkistukset täytyy jättää ennen 8.12. Ja ympäristövaliokunnassa äänestetään tammikuun lopussa. Ja tietysti tämä ei ole varmaa, mutta helmikuussa todennäköisesti tämä menee täysistuntoon. Ja nyt siirtyisimme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Sehän koskee suullista kysymystä, jonka tulemme esittämään neuvostolle. Kysymys koskee Euroopan unionin strategiaa tässä osapuolten kokouksessa. Teillä on tämä kysymysluonnos. Se on hyvin yksinkertainen ja koruton. Onko jollakulla kommentoitavaa tähän ehdotukseen? Haluaako joku käyttää puheenvuoron? No. Oui. oui. No. Niin. Kukaan ei näytä haluavan käyttää puheenvuoroa. Se oli nopeasti luettu ja käsitelty. No. Bon, est-ce que nous sommes Olemmeko yhtä mieltä siitä, että voimme hyväksyä tämän kysymyksen? Tämähän on hyvä, hyvin syvällinen kysymys. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Kiitokset kovasti. Tämä kysymys siis esitetään siinä muodossa, jossa sen nyt olette nähneet. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan. Se koskee lääkkeitä, väärin, väärännettyjä lääkkeitä. Annan puheen siis kyse on direktiivin 2001-83 EU muuttamisesta. Ja annan ensin puheenvuoron esittelijälle Matiasille. Matias. Rouva Matias, olkaa hyvä. Je <laughs> suis Pas un problème. <laughs> Muito obrigada, senhora presidente. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on todellakin ensimmäinen mahdollisuus, ensimmäinen tilaisuus meidän keskustella tästä mietintöluonnoksesta. Tässä on tarkoitus varmistaa se, että lääkeväärännökset eivät pääse markkinoille tai että niitä ei ainakaan jatkossa päästä markkinoimaan Euroopan unionissa. Ja todella tässä nyt keskitytään katsomaan sitä, että ovatko meidän toimintamahdollisuutemme riittävät. Ja minä tulen tietenkin keskustelemaan tästä vielä varjoesittelijöiden kanssa ja tulen nyt vasta itsekin luomaan itselleni tästä käsityksen. Me uskomme, että noin yksi prosentti markkinoilla olevista lääkkeistä on väärennettyjä. Tämä kuulostaa aika vähältä ja kai tämä onkin aika vähän verrattuna kansainvälisesti tavallisiin prosenttimääriin, mutta kyllä tällä yhdelläkin prosentilla on tärkeitä merkittäviä vaikutuksia myös muille aloille ja muihin maailman maihin. Ja kyse on todella siis potilaiden suojelusta ennen kaikkea. Komission ehdotus ei vielä ota kaikkea huomioon. Tässä nyt on äh, ennen kaikkea keskitytty markkinointiin ja internetmarkkinointi on tietenkin äh, hyvin erityinen ongelma. Ja pitäisinkin tätä ehdotusta erityisen tärkeänä juuri siitä syystä, että ennen kaikkea kyse on Euroopan unionin äh, potilaiden kansalaisten suojelemisesta. Euroopan parlamentti on käsitellyt tätä aihetta ja on tehty tai käyty joukko keskusteluja jo tässä ennaltakin. Ja nyt meidän täytyy kysyä itseltämme, että minkälainen tällainen markkinointi- ja myyntiketju on. Ja varmasti varjoesittelijöillä on tähän myös sanansa sanottavana. Ja tänään ennen kaikkea nyt kyse on siitä, että juuri varjoesittelijät ja muut jäsenet valiokunnassa voivat antaa panoksensa keskusteluun. Mitä tähän ehdotukseen tulee, niin voisin tässä nostaa ehkä esiin kaikkein tärkeimmät kysymykset. Ennen kaikkea kyse on siitä, että katsotaan, ja minä ainakin katson, että tässä direktiivissä tarvitaan ensinnäkin kunnollinen määritelmä käsitteelle lääkeväärennys. Tämähän nyt on tietenkin lähtökohtana. Me haluamme tehdä lainsäädäntöä ja lainsäädäntö vaatii tietenkin tärkeät selkeät määritelmät. Ja on tärkeää määritellä paitsi mikä on lääkeväärennös, myös nämä eri toimijat. Ja luonnollisesti potilaiden suojeleminen on kaikkein tärkeintä. Me tarvitsemme kahtalaisen oikeusperustan, paitsi että viitataan sisämarkkinoihin ja sisämarkkinoiden toimintaan, tulee myös toisaalta ottaa huomioon terveyden, kansanterveyden suojelu. Eli siis äh, kahtalainen oikeusperusta mielestäni olisi oikea tapa toimia. Tämän lisäksi on todettu, että äh, yrityspääosasta tuosta tämä vastuu olisi siirtymässä kansanterveyspääosastoon. Ja tällä on tietenkin vaikutuksensa myös oikeusperustaan, jos tämä siirto toteutuu. Mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeää ajatella myös Lissabonin sopimusta, sillä Lissabonin sopimuksen astuminen luo uuden, oike, uudet oikeudelliset puitteet niin siis tärkeitä kysymyksiä mielestäni olivat eh, ensinnäkin määritelmät, toiseksi oikeusperusta ja sitten kolmanneksi näiden lääkeväärennösten eh, internetkauppa. Eh, tämä internetkauppa tapahtuu tavallisen vähittäisessä kaupan rinnalla ja lääkkeiden myynti internetin välityksellä on luvallista. Ja tässä täytyy siis tehdä ero sen välillä, mikä tapahtuu ihan normaalin kaupankäynnin ja markkinoiden puitteissa ja mikä sitten tapahtuu sen ulkopuolella. On tärkeää varmistaa, että lääkeväärennökset eivät ylipäätään pääse Euroopan unionin markkinoille. Tämä mielestäni olisi tärkeää ja nyt tietenkin täytyy siis saada selville, miten nämä lääkeväärennökset markkinoillemme tulevat, mitä kautta ja mistä. Ja tässä yhteydessä aivan varmasti juuri internetkaupalla on hyvin merkittävä rooli ja varmasti ongelmaa on myös kaikkein näkyvin juuri internetissä. Lääkeväärennökset sisämarkkinoilla ovat tosiasia ja kyseessä on käytäntö, jota voidaan pitää rikoksena. Ja rikos luonnollisesti, rikosta seuraa rangaistus, eh, sakko tai muu rangaistus. Ja muuten kyse on tietenkin myös turvallisuudesta. Mielestäni sillä on äärimmäisen tärkeä rooli tässä, siis turvallisuudella eri tasoilla. Ja minä katson, että että Eh, näiden turvallisuusaspektien täytyy luonnollisesti olla sitovia kaikkien niiden lääkkeiden ja lääkäiden suhteen, joita markkinoilla me on. Tämä koskee luonnollisesti myös geneerisiä lääkkeitä ja niidenkin suhteen on tehtävä riskianalyysit. Meidän on siis lainsäädännön kautta huolehdittava turvallisuudelta, turvallisuudesta ei voi olla niin, että tämä jätetään yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulle. On todella tärkeää, että voidaan olla varmoja siitä, että kaikki lääkkeet ovat turvallisia. Tietenkin tässä on otettava hyvin monien eri tahojen edut huomioon, ja siksi tarvitsemme järkevän direktiivin, joka tekee mahdolliseksi sen, että kaikki eri osapuolet ja toimijat voivat hyväksyä tämän yhteisen lainsäädännön ja ymmärtää sen, että tämä on todella kaikkien edun mukaista. Ensinnäkin ennen kaikkea kansanterveyden edun mukaista, potilaiden edun mukaista ja myös muut osat on otettava huomioon. Halusin vielä nostaa esiin yhden seikan. Meidän täytyisi vielä katsoa, e, ketkä kaikki ovat mukana tässä ketjussa. Kun ajatellaan äh, näitä lääkkeitä, niin mitä kautta ne tulevat äh, kaupan käyntiin. Tässä on erilaisia välikäsiä myös. Ja meidän täytyisi varmistua sitä, että voimme seurata tämän koko ketjun aivan alusta loppuun. Kyse on muustakin kuin siitä, että mitä paketin päällä lukee, kuka on vastuussa mutta mielestäni meidän täytyisi katsoa, että ensin määrittelemme kaikki toimijat, jotka ovat tässä ketjussa mukana, eh, koska kaikilla toimijoilla on oma vastuunsa ja meidän täytyy varmistua siitä, että lopulliset kustannukset eivät sitten jää viime kädessä kuluttajan kontolle. Samoin täytyisi tehdä eroja, täytyisi tehdä ero sen välillä, ketkä ovat traders ja ketkä brokers. Minä pidän tärkeänä sitä, että meillä on direktiivi, joka on, joka on kattava ja, ja luotettava ja jossa todella kaikki eri toimijat otetaan huomioon. Hehän ovat hyvin eri tavoin vastuussa ja mukana tässä markkinoille prosessissa. Minulla on sellainen, määrit, sellainen käsitys, että meidän täytyy määritellä kaikkien toimijoiden roolia heidän vastuunsa ketjussa. Tämä on tärkeää ja tämä on tärkeää myös siitä syystä, ettei tämä, etteivät kaikki kustannukset todella jäisi kuluttajan harteille. Vielä ihan viimeinen huomio direktiivin kattavuus. Oikeastaan tietenkin täytyy ottaa huomioon kaikki, kaikenlaiset lääkkeet, mutta useinhan paras on hyvän vihollinen. Ja siksi katsonkin, että että on otettava myös huomioon direktiivin toteuttamiskelpoisuus ja käytännöllisyys. Eli kyllä tässä ehkä täytyisi tehdä ero niiden äh, lääkkeiden välillä, jotka, ovat, äh, jotka vaativat reseptiä, eli reseptilääkkeiden välillä, ja sitten äh, muiden reseptivapaiden lääkkeiden välillä, ehkä näin käytännön syistä. Ja ö, säännöt eri jäsenvaltioissa, niiden lainsäädännöt ovat hyvin, hyvin kirjavia ja tietenkin kaikki toimivat kansanterveyden nimissä. Katson, että ne lääkkeet, jotka markkinoilla ovat, myös siis puhun tässä nyt gene, generisistä lääkkeistä, tulisi alistaa kattavalle riskianalyysille, jotta tätä kautta väärennökset ja lääkekopiot voitaisiin estää. Eli turvallisuus määräykset koskevat yhtä lailla kaikkia lääkkeitä, erityisesti reseptilääkkeitä ja myös geneerisiä lääkkeitä. Reseptivapaat lääkkeet tulisi mielestäni tässä nyt aluksi jättää ulkopuolelle ja viisi vuotta direktiivin voimaanastumisen jälkeen komission tulisi toimittaa parlamentille kertomus siitä, miten tilanne on edistynyt, miten direktiivi on toiminut. Ja tämän jälkeen tulisi katsoa, ovatko muut turvallisuustoimet tarpeen, eli tulisiko direktiiviä laajentaa kattamaan myös muita lääkkeitä kuin alun perin. Ohjenuoranamme on potilaiden turvallisuus, kansanterveys, mutta luonnollisesti myös esimerkiksi tuonnin valvonta niin, että voimme todella estää lääkeväärennösten tuleminen markkinoille Meidän täytyy siis tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniemme kanssa ja meillä täytyy olla parhaiden käytäntöjen kehys. Ihan lopuksi toteaisin vielä, että minulla on sellainen vaikutelma, että tämän direktiivin suhteen on paitsi oltava yhteydessä lääketeollisuuteen myös loppukuluttajiin. Minä lähden siis siitä, että tarvitaan direktiivi, joka varmistaa sen, että eri toimijoiden edut otetaan huomioon, siis niin kansanterveys kuin potilaidenkin suojelu. Ja halusin tänään oikeastaan kuulla, mitä teillä hyvät kollegat on sanottavaa. Kuulen mielelläni kommenttejanne ja kysymyksiänne ja luonnollisesti meidän on kuultava myös varjoesittelijöitä. Me haluamme siis varmistaa sen, että kaikki eri edut otetaan todella huomioon. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on kunnia valiokunnassamme esitellä mietintöluonnos ja haluaisin todella kiittää kaikesta siitä avusta, jota olen jo valiokunnan taholta saanut. Kiitoksia todella siitä. Sen halusin sanoa kaikesta sydämestäni tässä, tässä lopussa. Yhteistyö on jo tähän mennessä ollut aivan erinomaista ja Äh, jos tässä äh, jotain on mennyt pieleen, niin äh, minä luonnollisesti kannan kaiken vastuun. Mutta olen aivan varma siitä, että saamme aikaan hyvän, järkevän konsensusehdotuksen. Kiitos. Merci. Kiitoksia kovasti esittelijälle tästä hyvin tehdystä työstä. Kollegat sitä kovasti arvostavat. Ja nyt annan Grostetille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää tästä äh, tähän saakka tehdystä hyvästä työstä. Muistuttaisin teitä siitä, että tämä direktiivi on odotuttanut meitä jo äh, pitkään. Vuosia sitten jo pyysimme sitä komissiolta, koska äh, liittyy todella suuri vaara potilaille näistä lääkkeistä ja olen, on arvioitu, että että lääkkeiden väärentäminen on todella rikollisuutta. Parhaassakin tapauksessa nämä lääkkeet eivät paranna, pahimmassa tapauksessa ovat jopa hyvinkin vaarallisia terveydelle, saattavat jopa aiheuttaa kuoleman esittelijä on todennut meille, että tämä koskee noin lääketeollisuuden 10, prosenttia lääketeollisuuden liikevaihdosta, kun puhutaan lääkkeiden väärentämisestä. Esittelijä on myös korostanut muutamia seikkoja, joihin haluaisin itsekin kiinnittää huomiota, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tästä kahtalaisesta oikeusperustasta minä puolan sitä, että määritellään väärennetyt lääkkeet laajasti. Mielestäni tämmöinen laaja määritelmä, sen tulee koskea sekä reseptilääkkeitä että että käsikauppalääkkeitä että geneerisiä lääkkeitä, koska en ymmärrä, minkä vuoksi laatisimme tiukkaa lainsäädäntöä tietyille lääkkeille, mutta toiset eivät sitten hyötyisi mistään turvallisuudesta. Kaikki lääkkeet, oli, olivatpa ne reseptilääkkeitä tai käsikauppa tai geneerisiä lääkkeitä, niin jos ne on väärennetty, ne ovat vaarallisia kuluttajalle argumentti siitä, että tätä direktiiviä ei pitäisi laajentaa käsikauppaa lääkkeisiin, koska se olisi liian kallista. No, minun mielestäni tämä on sellainen argumentti, jota me emme voi hyväksyä. Mielestäni on myös erittäin tärkeää se, että lääkkeelläkin olisi tällainen henkilöllisyystodistus, koska jos me haluamme yleistä yhtenäisen suojajärjestelmän kaikissa jäsenvaltioissa, niin jotta tämä järjestelmä olisi yhteensopiva kaikissa maissa, niin tämä, siis jos me, jos me ylläpidämme eri, eriävyyksiä jäsenvaltioiden välillä, niin me heikennämme koko tämän ketjun turvallisuutta ja tuolloin suojelukin aiheuttaa lisää kustannuksia. Jos me sovellamme tiukkaa sääntelyä kaikkiin lääkkeisiin kaikissa jäsenvaltioissa, niin saamme tällaisia mittakaavaetuja, me alennamme kustannuksia jotka liittyvät väärentämisen torjumiseen. Haluaisin myös korostaa erää toista seikkaa, joka on olennainen, nimittäin uudelleen paketoinnin kieltämisestä on kyse haluan, että vältämme, emmekä anna mahdollisuutta lääkkeiden, jos me haluamme äh, olla antamatta mahdollisuuden lääkkeiden väärentämiselle, niin, niin tämä täytyy kieltää. Me, jos me haluamme todellakin torjua lääkkeiden väärentämistä, pitää toimia niin, että lääketehtaan ja potilaan välillä kukaan, kukaan välikäsi ei voi saada oikeutta avata lääkepakettia lääkepurkkia. Tämä on mielestäni aivan elementaarinen asia. Meidän täytyy kieltää lääkepakkausten avaaminen ja uudelleenpakkaaminen. Tämä on mielestäni tervettä järkeä. No, jos me saamme tällaisen lääkkeiden henkilöpaperit tai koodin, niin olisi hyvä ratkaisu, jos saataisiin aikaan tilanne, jossa, ei, jossa alkuperäiseen pakkaukseen ei saa kajota, ei, sitä ei saa avata, ja otetaan, mutta tietenkin on mahdollisuutta, että vale pakataan lääkkeitä niin, että avaamaton pakkaus laitetaan toiseen pakettiin. Ja tässä paketissa täytyy olla riittävän mittavat tiedot sen maan kielellä, johon lääke tuodaan, jotta potilas tietää, mistä on kyse. Ja mitä sitten tulee tuotantoketjun tekijöiden yksilöimiseen? Näitä henkilöitähän on useita, on valmistaja, ovat ne henkilöt, joilla on lupaa myydä lääkettä, ja sitten on lääke, tällaiset meklarit. Joten kaikille toimijoille täytyy sälyttää oma vastuunsa, ja lääkkeen, välit, lääke, lääke, lääkkeen välitysreitin täytyy olla jäljitettävä. Kaikkien osapuolten täytyy, kaikki osapuolet täytyy alistaa säännöllisille tarkastukselle niin, että voidaan todeta, että jokainen on saanut toimintalupansa asianmukaisin mukaisin tavoin. Ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten täytyy tehdä kontrolleja säännöllisesti. Ja lopuksi sanoisin seuraavan asian. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä. Tämä liittyy internettiin. Kun puhun lääkkeiden väärentämisestä, niin potilaita täytyy varoittaa siitä, etteivät koskaan osta lääkkeitä internetistä. Me tiedämme, että suuri osa niistä lääkkeistä, joita myydään internetissä, ovat väärennettyjä, joten täytyy aina Jotta, joten hakukoneissa täytyisi kieltää tällaisten lääkkeiden mainostaminen. Meidän täytyy myös suuri yleisö herkistää, kuluttajat täytyy ja internetin käyttäjät täytyy herkistää, heitä täytyy tiedottaa siitä, minkälaisia riskejä liittyy nettilääkkeisiin. Ja meidän täytyy myös ennakoida ongelmia. Meidän täytyy direktiivissä tai asetuksessa käsitellä tätä online-kauppaa. Tässä, hyvä puheenjohtaja, oli kaikki, mitä minä halusin sanoa tästä mietinnöstä. Kiitoksia, Rova Grostet. Ennen kuin annan puheenvuoron Root Perentille, niin haluaisin kertoa, että täällä on flaamilainen TV-ryhmä, joka haluaa täällä filmata. Vastustaako joku sitä? Kukaan ei vastusta. Problem. Madame Rothberent. Rothberent, olkaa hyvä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Presidentin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pyydän esittelijältä anteeksi sitä, että astelin tänne saliin vasta sen jälkeen, kun hän Joo, oli aloittanut puheenvuoronsa. Minä olin käsittänyt, että tämä keskustelu alkaa kello 10.30. Ja tällaiset aikataulun muutokset eivät välttämättä helpota asiaa, eivät jäsenten eivätkä myöskään komission edustajien toiminnan suhteen. Näin, että Rauvala Liis on nyt juossut paikalle ja on hyvä, että hän ehti paikalle, mutta kyllä haluaisin puheenjohtajistoa muistuttaa siitä, että jos me olemme sopineet jostakin aikataulusta ennalta, sitä kunnioitettaisiin. Siksi minäkin tulin myöhässä, jouduin juoksemaan sitten toisesta kokouksesta tänne kuultua, niin että tämä keskustelu olikin alkanut etukäteen. Rouva puheenjohtaja, minulla on joitain huomioita, jotka olen esittänyt kyllä jo mm, muissakin tilanteissa ja olen keskustellut myös esittelijän kanssa. Olen hänelle hyvin kiitollinen hänen äh, mietintöluonnoksestaan. Ei se helppoa ole, jos tekee ensimmäisen mietintönsä Euroopan parlamentissa äh, uutena jäsenenä näin hankalasta aiheesta. Minä onnittelen Rauha Matiasta hänen tekemästään työstä ja myös ähm, siitä, miten hän on todella keskittynyt tähän työhön. Olen monilta osin täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Katson, että oikeus perustaa 91 artiklan lisää voidaan, rinnalle voidaan lisätä myös toinen pohja. Tähän viittasi myös Rova Krosteet. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä. Olen myös, niin kuin Rova Matias ja Krosteet, yhtä mieltä siitä, että tärkeintä on potilaiden suojeleminen voi käydä niin, että potilas ottaa jotakin lääkettä, vaikkapa hormonia tai syöpälääkettä ja toivoo, että tämä lääke suojelee häntä sairauden uusiutumiselta, mutta itse asiassa lääke onkin pelkkää sokeria tai lääke voi olla esimerkiksi epäpuhdas tai vääristä aineista koostuva, joten potilaiden suojelu on tietenkin meille kaikkein kaikkein tärkeintä. Siksi nämä seikat, jotka ihmiset täällä ovat tai aiemmat puhujat ovat todenneet, ovat aivan oikeita. Olen François Grostetin kanssa, vaikka eri puolueista tulemmekin, usein hyvin pitkälti samaa mieltä, mutta en nyt tässä kysymyksessä. Marisa Matias tuossa aluksi totesi, että kun puhutaan lääkeväärennyksistä, meidän tulisi lainsäädäntötyömme aloittaa reseptilääkkeistä. Tästä olen Krostetin kanssa eri mieltä. Hän puhui käsikauppalääkkeistä myös, mutta Eh, kyllä tässä mielestäni täytyy tehdä ero sellaisten lääkkeiden välillä, jotka, joihin vaaditaan reseptiä tai ei. Sillä reseptilääkkeen eh, mahdolliset eh, vaikutukset ja merkitykset ovat niin suuret, että vain ehm, Äh, vain, tässä tarvitaan todella lääkäriä. Tällaisia lääkkeitä ei voi jättää äh, ihmisten äh, oman itsehoidon varaan. Ja jos meillä olisi aivan vedenpitävä järjestelmä, niin voisimme tehdä niin kuin Mattias sanoi, että katsotaan viiden vuoden kuluttua, että täytyykö tätä laajentaa kattamaan myös käsikauppalääkkeet. Mutta tällä hetkellä suurin vaara kyllä liittyy juuri ää, reseptilääkkeisiin, enkä tarkoita tällaisia elämäntapalääkkeitä, palaan niihin ihan kohta. Ja katson, että meidän todella täytyisi nyt keskittyä ennen kaikkea reseptilääkkeisiin. Entäpä nämä turvallisuusnäkökohdat? Rouva Matias on tehnyt oman ehdotuksensa. Itse katson, että meillä täytyy olla harmonisoitu selkeä lähestymistapa, joka kattaa koko Euroopan unionin. François Crostet sanoi, että ratkaistaan tämä kieltämällä uudelleen pakkaus. No, toki näinkin voi tehdä, mutta minun mielestäni tämä ää, äh, osoittaisi, että me ikään kuin olemme kiinnostuneita vain näiden rinnakkaismyyjien toimista, mutta kun minä en ainakaan ole rinnakkaismyyjistä ollenkaan kiinnostunut, minä olen kiinnostunut vain potilaiden parhaasta. Mutta kyllähän äh, pakkauksessa on oltava samat turvallisuusmääräykset kuin paketin sisälläkin, koska esimerkiksi se, että apteekissa skannataan lääkkeen viivakoodi, siitä nähdään, että aha, tämä lääke on määrätty rouva Rothberentille Berliinissä. Ja käytäntö, että että näitä lääkepakkauksia lähdetään katsomaan. Tämä nyt ei varmastikaan potilasturvallisuuteen vaikuta. Minä eh, tiedän, että on, no minä olen nyt ehkä, eh, ehkä potilas, eh, joka tiedostaa nämä asiat erittäin hyvin. Ja jos käteeni tulee tästä lääkepakkauksesta useita eri pakkauksia täältä sisältä, yksi jossa on kaksi tablettia ja yksi, jossa on kymmenen ja yksi, jossa on viisi ja näin edelleen, niin tätä pidän ongelmallisena. Minun mielestäni näiden pakkausten pitää olla sellaisia, että kaikki lääkkeet on pakattu yhteen. Entä sitten geneeriset lääkkeet? Tulisiko niitä käsitellä jotenkin ö, omalla tavalla? kun kyseessä on geneerinen lääke, eli lääkekopio, jos se on reseptilääke ja ainoastaan lääkärin määräämä, niin minulle on aivan sama, onko sen nimi äh, alkuperäinen X vai äh, lääkekopio Y. Äh, lääkäri päättää tästä. Ehkäpä geneeriset lääkkeet välillä, äh, niitä on ehkä vähemmän kannattavaa väärentää, mutta kun me tiedämme, mitä kaikkea menneisyydessä on väärennetty, niin äh, kyllähän se tietenkin on mahdollista, että niitäkin määrätään. Mutta minä katson, että äh, tärkeintä on se, onko kyseessä lääkärin määräämä lääke vai ei. On aivan äh, sama, onko kyseessä alkuperäinen lääke vai generinen lääke. Lopuksi vielä puheenjohtaja internetkaupasta kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että internetkauppa on yksi kaikkein suurimpia ongelmia. Jos me tässä nyt onnistuisimme saamaan jotain aikaan ja todella parantamaan turvallisuutta, niin se olisi hienoa. Esimerkiksi nyt vaikka resepti lääkkeiden hankkiminen netistä vain siinä tapauksessa, että ne tulisivat sertifioidulta taholta, jolla on, siis nettisivulta, jolla on joku tietty logo tai, tai sertifikaatti tai internet-apteekista, niin mm, hyvä niin. Esittelijäkin on todennut, että näillä e-apteekeilla voisi olla oma laatumerkintänsä. Mutta jos kyseessä on joku muu nettisivu jostain muualta maailmasta, jolla ei ole tätä merkkiä ja sertifiointia siitä, että se on laillinen apteekki, niin kyllä meidän täytyy onnistua tämä ero tekemään. Ja jos me tämän teemme hyvin, niin kollegat, uskon, että tämä voisi olla hyvänä mallina myös muulle internetkaupalle ja internetsivujen sertifioinnille myös muilla aloilla, joilla tarvitsemme lisää kuluttajan suojaa ja turvallisuutta. Kiitos. Euh, Kiitoksia. Niin, Haluaisin vain sanoa, että me aloitimme hiukan aiemmin, koska me ö, hiukan rukkasimme tätä esityslistaa ja poistimme täältä erään tosi kohdan pois, siksi aloitimme tämän keskustelun ö, aiottua aiemmin. No niin, nyt annan puheen vuoron edustaja Tremopulosille. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin todeta, että minun mielestäni on hieno asia, että komissio nyt on päättänyt siirtää vastuun lääketuotteista terveys- ja kuluttajansuojapääosastolle. Kansalaiset ovat vaatineet tätä jo pitkään. Me vihreät olemme tukeneet tätä pyyntöä niin ikään. Kyse on nimenomaan kansan terveydestä, nimittäin pikemminkin kuin kaupallisista asioista. Ja kansanterveyskysymykset täytyy tietenkin ratkaista oikeiden kriteereiden vallitessa. Kriteereiden täytyy perustua tarkastuksiin ja valvontaan pikemminkin kuin siihen, että pidetään kiinni vain ja ainoastaan lääketeollisuuden eduista. Haluaisin painottaa sitä tosiasiaa, että Hippokrates itse totesi muinoin, että ruoka on varsinainen lääke. Ja luonnon terveys, luonnon tilan paraneminen parantaa myöskin ihmisen terveyttä. Nykyään pyritään lääkkeillä parantamaan pikemminkin oireita kuin niiden syitä. Ja väärännetyt lääkkeet ovat tietystikin vaarallinen asia, emmekä halua, että niitä tuodaan EU-hun, eikä niitä pidä myöskään viedä EU-sta muualle. Sitten kun saamme kirjallisen version mietinnön laatijan ehdotuksista, sitten tiedämme paremmin, missä mennään, mutta minun mielestäni komission ehdotus menee oikeaan suuntaan ja pystyy parantamaan kuluttajan suojaa EU-ssa. Täällä mainittiin joitakin seikkoja, joita tullaan myöhemmin vielä tarkastelemaan lähemmin. Ja koko argumentti, joka liittyy väärennettyihin lääkkeisiin, on yksi erittäin merkittävä seikka. Ja perustana ei pidä olla pelkästään se, että tarkastellaan teollisia tekijänoikeuksia ja väärennöksiä, koska nämä ovat lähinnä kaupallisia kysymyksiä, jotka eivät suoraan liity kansanterveyteen ja kuluttajan suojaan. Me tarvitsemme sääntöjä, joilla pystytään estämään väärennettyjen lääkkeiden myynti internetissä, koska internetmyynti on tässä merkittävässä osassa. Komission ehdotus tarkastelee pikemminkin perinteisiä väärennettyjen lääkkeiden jakelukanavia. Kuitenkin hyvin paljon on näyttöä siitä, että tarvittaisiin toimia internetkaupan tukahduttamiseksi pikemminkin. Juridiselta kannalta katsottuna nyt voimassa oleva direktiivi ei pysty puuttumaan internetmyyntiin riittävässä määrin. Siitä huolimatta toimiin täytyisi ryhtyä nyt voimassa olevan oikeudellisen perustan pohjalta. Voisimme esimerkiksi kieltää lääkkeiden maksamisen internetin välityksellä. Mikäli luotaisiin esimerkiksi internetrekisteri sertifioiduista lääkeaineista, niin tämä olisi yksi toimi, joka voitaisiin ottaa käyttöön niissä maissa, joissa lääkkeitä voidaan myydä ylipäänsä internetin kautta. Lisäksi voitaisiin ottaa yksi yhtenäinen sertifiointilogo käyttöön internetkaupassa. Niin ikään me tarvitsisimme selkeämmän määritelmän siitä, mikä oikeastaan on väärennetty lääke. Ja tässä pitäisi käyttää lähinnä WHOn, maailman terveysjärjestön kriteereitä pohjana. Täten voisimme parantaa myöskin kansainvälistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja muun maailman välillä. Pidän erittäin hyvinä komission ehdotuksia parantaa tarkastuksia kaikkien jakeluketjun osapuolten osalta ja myöskin ainesosien osalta. Näiden suhteen pitäisi varmistaa, että laillisessakin jakeluketjussa kaikki osapuolet ovat rekisteröityneinä ja rekisteri ajantasaistetaan vuosittain ja sitä voidaan tarkastella ja valvoa viranomaistenkin toimesta. Kunnollista koulutusta ja tietoisuuskampanjoitakin tarvitaan, jotta ihmiset voivat itse tehdä tietoon perustuvia valintoja. Täten voidaan hyvin nopeasti havaita, mikäli väärennettyjä lääkkeitä myydään epäkelvolla tavalla. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Niin, toimiiko tämä mikrofoni? Niin, ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä lähes kaiken sen kanssa, mitä esittelijä sanoi, paitsi yhden asian. Jos jokin menee pielään, se ei ole hänen syynsä, vaan se on meidän kaikkien syy, koska me toimimme tässä tiiminä. Olen tyytyväinen näistä määritelmistä täytyisi kuitenkin pohtia, että mitä meidän täytyy tehdä, onko kyse reseptilääkkeistä, käsikauppalääkkeistä, generisistä vai mistä. No minun mielestäni asia on niin, että jos lääke vaikuttaa kielteisellä tavalla potilaaseen, meidän velvollisuutemme on puuttua asiaan. On pari seikkaa, joista on syytä olla tietoinen, joiden osalta saattaa tulla ongelmia, ja meidän mielestämme meidän täytyy ottaa ne huomioon tässä vaiheessa. Ensinnäkin direktiivin täytyy olla toimiva, looginen, logistisesti toimiva me voimme tietysti katsoa näitä uudelleenpakkauksia, tuotantoketjua, jakelupaikkaa, mikä on sekin tärkeää. Tämä tulee olemaan haaste meille, tämä jakelupaikka, koska täytyy pitää mielessä se, että usein nämä lääkkeet tulevat pienistä apteekeista. Ja on pidettävä huoli siitä, että lääkkeillä ei ole kielteistä vaikutusta näille, näille tai kaupalla ei ole kielteistä vaikutusta pienille apteekeille näinä taloudellisesti hankalina aikoina, joten täytyy saada aikaan jotain sellaista, joka avittaa myös liiketoimintaa. Toinen tärkeä kysymys on internetkysymys. Mehän tulemme tarkastelemaan tätä. Kyseessä on erittäin, erittäin suuri ai, asia. Internet muuttuu koko ajan. Ja jos me nyt jotain vuoden jotain saamme nyt aikaan, niin vuoden kuluttua tilanne on jo ihan erilainen. Olen ymmärtänyt, että 50 prosenttia prosenttia lääkeväärennöksistä tulee internetistä. Ja meidän täytyy tarkastella internettiä. Joka tapauksessa on muistettava, että internet muuttuu koko ajan ja asioihin täytyy reagoida sitä mukaan, kun niitä tulee eteen. Jotkut viittasivat logoon käyttämiseen, mutta logokin voidaan kopioida. Internetin kanssa ei ole helppo taistella, mutta se on otettava huomioon. Merci. Euh, Monsieur Peter. Kiitoksia. Peter Liise saa puheenvuoron. Ja, Dank, Frau Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Myös minä haluan osaltani kiittää esittelijämme rouva Matiasia. Komissio on mielestäni tehnyt aika hyvän alkuperäisen ehdotuksen ja onhan tähän aiheeseen liittyen joitain kiistojakin mutta kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että potilasturvallisuutta on parannettava ja lääkeväärennöksien pääsymarkkinoille torjuttava. Ja komissiossakin käytiin keskustelua ennen ehdotuksen esittämistä siitä, että jos mennään liian pitkälle, niin välttämättä tässä ei mennä oikeaan suuntaan, koska näin voitaisiin estää rinnakkaistuontia. Jos meillä rinnakkaistuontia ei olisi, niin lääkke, lääkkeiden hinnat nousisivat. No joku ehkä katsoo, että no tämä ehkä täytyy sitten vaan maksaa, mutta poliittinen tosiasia on se, että jos hinnat ovat liian korkeat, ihmiset jättävät ottamatta lääkkeet ja tämä ei tietenkään ole kenellekään hyödyksi kyllä kustannukset täytyy ottaa terveydenhuoltojärjestelmässämme myös huomioon. Ihanne maailmassa meillä ei olisi rinnakkaistuontia, koska hinnat olisivat samalla tasolla kaikkialla. Kyllähän se on hieman ikävää, että hintaerot Euroopassa ovat niin suuria, että rinnakkaistuoti ylipäätään kannattaa. Mutta kaikki, jotka tätä, tätä asiaa olemme seuranneet, tiedämme, että ei ainakaan tulevien kymmenen vuoden aikana varmaankaan rinnakkaistuonnista päästä. On siis hyvä, että keskitymme turvallisuuden parantamiseen samalla kuitenkaan estämättä rinnakkaistuontia. Mitä tulee komitologiaan, niin aika usein komissio toteaa ja komissio tekee ja komissio toimii. Tästä me emme Euroopan parlamentissa oikein pidä. Emme me halua antaa mitään blankkosekkiä komissiolle. Ja varmaankin kannattaisi kuvailla hiukan tarkemmin se, mikä on lääkevalmistajien ja toimintaketjun muiden osien tehtävää, ettei jätetä ihan kaikkea sen komitologian menettelyssä komission vastuulle. Samalla meidän täytyy tietenkin huolehtia turvallisuudesta ja tietosuojasta. Tässä on tiettyä huolta noussut esiin siitä, että tämä yksittäisten pakkausten valvonta johtaa siihen, että tieto virtaa takaisinpäin. Ja tähän liittyy ongelma. Tietenkin täytyy huolehtia siitä, että lääke saapuu potilaalle siinä muodossa ja sitä tarkoitusta varten kuin mitä varten lääketehdas sen on valmistanut. Kyllä, mutta mutta täytyykö lääketehtaan tietää tämä ja kuuluuko lääketehtaan tietää, kuka potilas on tätä lääketehtaan lääkettä saanut? Katson, että viranomaisten valvonta viranomaisten on tämä tieto saatava, mutta on varmistauduttava siitä, että tieto ei virtaa takaisin sinne lääketehtaaseen, koska he voisivat taas käyttää tätä sitten muihin tarkoituksiin. Olen täysin samaa mieltä kaikesta siitä, mitä internetistä sanottiin. Kyllä meidän täytyisi huolehtia siitä, että internetin vaarat otettaisiin entistä paremmin huomioon. Ja mitä tulee uudelleen pakkaamiseen, komissio ei ole tähän viitannut, jos olen oikein nähnyt. Ja mitä No, meillähän on samoin kuin hintojen suhteen se ongelma, että harmonisoitua pakkauskokoja Euroopassa ei ole niin kauan kuin meillä on erilaisia pakkauskokoja, uudelleen pakkaaminen ei ongelma, tai on, uudelleen pakkaamisen ongelma, liittyvää ongelmaa ei ole hoidettu. Ja kun meillä rinnakkaistuontia myös on, niin tämä ongelma säilyy. Ja tähän liittyykin mielestäni kysymysmerkki. Sitten tämä kaksinkertainen oikeusperusta. En vastusta ollenkaan sitä, että artikla 152 lisätään tähän Ja tietenkin sitten se, että mihin artiklaan oikeusperusta viittaa, täytyy ottaa huomioon, jos me nyt vain yksinkertaistaen sanomme, että tarvitaan kaksinkertainen oikeusperusta, ei vaan sitten täytyy myös viitata siihen, mihin artiklaan viitataan tämä 95 ja sitten 152. Jotkut kollegat viittasivat siihen, että nyt tämä lääkekysymys kysymys on siirtynyt kansanterveys, tai siirtymässä kansanterveyspääosastolle yrityspääosastolta, mutta ei tämä nyt automaattisesti johda siihen, että tässä tarvetta, tulisi käyttää 152 artiklaa. Ympäristövaliokunnassahan jo vuosien ajan olemme toimineet artikla 95 pohjalta, joka todella viittaa niin ympäristön kuin kansanterveydenkin suhteen hyvin korkean suojan tason. Enkä minä tässä mielessä katso, että kaksinkertainen oikeusperusta olisi välttämätön. 95 artiklan pohjalta aivan hyvin voimme myös toimia, ja tämä ei myöskään nyt riipu siitä, että mikä pääosasto tässä on vastuussa. Mutta en minä nyt tätä vastustakaan, kunhan täällä on sitten selkeä tarkennus siitä, mihin artiklaan oikeusperusta viittaa. Ja tietenkin komissio voisi myös perustella, miksi se on halunnut turvautua vain 95 artiklaan. Kiitos. Kiitoksia ja Rova Paranova. Thank you, Madam Chair. I also would like... Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella komissiota tästä erittäin kunnianhimoisesta aloitteesta ja ehdotuksista. Tätähän me olemme pitkään ja peräänkuuluttaneet komissiolta. Onnittelisen niin ikään esittelijää, koska hänellä on ollut erittäin vaikea tehtävä, kun hän on pyrkinyt luomaan konsensusta meidän ehdotustemme välille. Vaikuttaa siltä, että nyt yhteinen visio on syntymässä. Siitä huolimatta pieniä puutteita ehdotuksessa vielä on. Yksi niistä liittyy vaikutusarvioihin, joita komission on määrä tehdä. Meiltä puuttuu tällä hetkellä lukuja, jotka liittyvät lailliseen ja laittomaan väärennettyjen lääkkeidenkin kauppaan, ja kustannusarviotkin ovat puutteellisia. Toinen seikka, josta täytyy vielä puhua, olisivat näiden uusien toimien vaikutukset, mukaan luettuna hintavaikutukset kuluttajien ja potilaiden suunnalla. Onko sitten teollisuus valmis maksamaan uusien toimien kustannukset teollisuuden kanssa on usein otteeseen keskusteltu jo. Ja olisi kyllä ainutlaatuista, mikä teollisuus olisi valmis noin vain maksamaan kustannukset. Täytyy varmistaa, että kuluttaja ei ole se, jolle kaikki kustannukset koituvat. Lisäksi me täytyisi varmistaa, että saamme täytäntöönpanoa kertomuksia aika ajoin yleensä. Määräaika on viisi vuotta. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia. Saattaa olla, että lääkkeiden hinnat voimakkaasti nousevat. Sen vuoksi tarvitsemme tällaisia määräaikaisia kertomuksia jo kolmen vuoden jälkeen. Silloin pitäisi saada selkeyttä uusien toimien vaikutuksista ja kustannuksista ja myöskin näiden ehdotusten soveltamisalasta saataisiin silloin parempi käsitys. Lisäksi meidän pitäisi tarkastella riskejä ja jäljitettävyyttä ja voidaanko samoja kriteereitä noudattaa kaikkien lääkkeiden suhteen, esimerkiksi geneeristen lääkkeiden suhteen, jotka eivät ole niin alttiita väärännyksille. Mikäli samat säännöt koskevat kaikkia lääkkeitä, tämä vaikuttaa markkinoihin erittäin voimakkaasti, vaikkakin vain 0,7 prosenttia geneerisistä lääkkeistä yleensä väärennetään. Tämä on hyvin vähäistä tietojen kerääminen ei saa myöskään vaarantaa yksityisen, suojaa, esimerkiksi kun tarkastellaan lääkkeiden määrää, lääkkeiden, joita yksi ainoa apteekki myy, niin valmistajien ei saa saada näitä tietoja haltuunsa. Tietosuoja täytyy varmistaa. Täytyy niin ikään varmistaa, että tuotteet voidaan jäljittää alkulähteilleen ja meidän esitetään, tietää, mitä järjestelmää tätä varten voidaan käyttää hyväksi. Ja tietystikin teknis- teknisiäkin keskusteluja tarvitaan tämän toteuttamiseksi. Lisäksi pitäisi varmistaa, että väärennetyt lääkkeet voidaan tukahduttaa. Ja täytyy varmistaa, että vain yksi prosentti väärennetystä lääkkeistä myydään virallisia kanavia kautta, joten internetkauppa ansaitsee lisää huomiota myynti on kaikkein suurin väärennettyjen lääkkeiden lähde. Tästä olemme vakuuttuneita. Tässä herättää tärkeä kysymys, joka liittyy IMKON lausuntoon. IMKO tähän voisi puuttua. Lainsäädännöllä ei kaikkia ongelmia voida ratkaista, vaan keskustelua tarvitaan jatkossakin. Ja komission pitäisi voimakkaammin pystyä puuttumaan tämän tyyppisiin ongelmiin. Kuluttajille täytyy myöskin tiedottaa paremmin internetkaupan vaaroista. Väärännetyt lääkkeet ovat minun mielestäni osa järjestäytynyttä rikollisuutta. WHO on antanut jo lausuntonsa, jonka mukaan alle yksi prosenttia laillisia kanavia kautta myydyistä lääkkeistä on väärännettyjä. Tämä on erittäin painava lausuma. Minun mielestäni meidän pitäisi esittää kirjallinen tai pikemminkin suullinen kysymys, ei kirjallinen kysymys neuvostolle ja komissiolle. Ja tämä liittyy myöskin oikeus- ja sisäasiain piiriin kuuluvaan yhteistyöhön. Nyt luen vastauksen, jonka sain komissia, komissaari Barolta. Luen tämän nyt bulgarian kielellä. Tässä lukee seuraavalla tavalla. Väärennetyt lääkkeet ovat uhka. Eivät, tämä uhka ei liity pelkästään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, vaan kyseessä on kansanterveyteen kohdistuva uhka. Komissio puuttuu tähän, ottaa tämän sen vakavasti, eikä puutu tähän pelkästään lainsäädännön kautta, vaan myöskin operatiivisesti kannustamalla yhteistyöhön viranomaisten kesken. Lisäksi komissio aikoo ryhtyä muihinkin toimiin. Esimerkiksi sanktioiden asettamisen lisäksi se pyrkii parantamaan hallinnoista yhteistyötä valmistajien ja viranomaisten välillä. Lisäksi komissio painottaa sitä, miten tärkeää on ryhtyä tukahduttamistoimiin, ehkäiseviin toimiin myöskin Euroopan tasolla silloinkin, kun on kyse lääkeaineiden lupamenettelyistä. Komissio siis lupautui puuttumaan laittomaan kauppaan ja väärännettyihin lääkkeisiin. Komissiokin katsoo, että kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mietinkin, voidaanko lisätoimin ryhtyä tämän ongelman parantamiseksi, korjaamiseksi. Ja toivottavasti tähän puututaan todellakin alkujuuria myöten. Je vous remercie, monsieur. Kiitoksia ja Siiber saa puheenvuoron. Frau Präsidentin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan esittää kiitokseni esittelijälle, joka, vaikka hän onkin uusi jäsen Euroopan parlamentissa, on tehnyt erittäin hyvää työtä. Tämä keskustelu osoittaa, että poliitikot joskus jäävät hiukan todellisuuden jalkoihin, ja kyllä meidän tulisi tätä asiaa lähestyä hiukan laajemmalla rintamalla. Monia kansanterveyteen liittyviä kysymyksiä on tällä hetkellä pöydällä. Ja internet on tietenkin luonut aivan uudet puitteet kaupalle ja aivan uuden tilanteen. Minä katson, että meidän tulisi luonnollisesti ennen kaikkea huolehtia potilaiden turvallisuudesta. Tästä olen samaa mieltä Dagmar Roth-Berentin kanssa, mutta katson, että tämän lisäksi meidän tulee luoda toimivat markkinat, jossa, joilla lääkkeitä myydään sellaiseen hintaan, että ne ovat kaikkien saatavilla – Paraskaan ja turvallisin lääke ei hyödytä ketään, jos se on vain tietyn joukon saatavilla, sen joukon saatavilla, jolla on tarpeeksi rahaa. Meidän tulisi myös rikkoa näitä monopoleja ja luoda sellaiset markkinat, jotka toimisivat. Nyt suuret lääkeyhtiöt ovat luoneet aika tarkat yhteiset markkinat itselle ja toisilleen. Kun ajatellaan näiden markkinoiden mahdollisuuksia ja potentiaalia, voidaan nähdä, että kyllä on vielä paljon mahdollisuuksia painaa lääkkeiden hintoja alaspäin. Mutta samalla emme, vaan, emme saa Euroopan lääketeollisuuden kilpailukykyä ja innovaatiokykyä jarruttaa kyllä luonnollisesti patenttisuoja on muistettava juuri innovaatioiden saamiseksi ja nämä väärennykset ovat erittäin vahingollisia juuri innovaatioille ja tämä tietenkin aiheuttaa myös suurta vahinkoa potilasturvallisuudelle. Meidän tulisi keskittyä tähän laajaan ongelmien kirjoon eikä vain yhteen yksittäiseen ongelmaan. Tämä kysymys on hyvin laaja ja meidän tulee keskittyä paitsi sen vaikutuksiin myös ihan sen juuriin ja syihin. Meidän täytyisi luoda sellaiset, sellainen turvallisuusjärjestelmä, joka olisi turvallinen paitsi potilaille, myös lääketeollisuudelle ja jäsenvaltioille. Ja Peter Liise mielestäni osui naulan kantaan todetessaan, että turvallisuusjärjestelmän on oltava anonyymi, tietosuojan on toteuduttava. Kun me nyt seuraamme vaikkapa tätä SWIFT-tieto keskustelua, niin äh, tilanne on vieläkin kriittisempi juuri terveyden alalla. Ja pyytäisinkin esittelijää, sitten kun saamme häneltä kirjallisen mietintöluonnoksen, että olisimme rohkeita, emmekä nyt äh, vaan lähtisi lastaroimaan tätä tiettyä ongelmaa, kun Kyseessä ei ole vain pieni haava, vaan, vaan todella suuri vamma. Ja juuri internet on tuonut paljon nutuksia mukanaan. Internetkauppa on asia sinänsä ja väärännykset asia sinänsä, mutta meidän täytyisi olla mielestäni aika rohkeita. Ja olen aivan varma siitä, että esittelijällämme, joka on uusi kollega Euroopan parlamentissa, tätä rohkeutta on. Ja uskon, että me kaikki olemme valmiita tekemään yhdessä hänen kanssaan työtä niin, että saamme aikaan turvallisemmat lääkkeet alempaan hintaan. Si, monsieur Sieber. Kiitoksia, Siebert. Ja Joseph Lallis on täällä eri. Annan hänelle puheenvuoron. Hän voi vastata niihin lukuisiin kysymyksiin, joita meillä on esitetty. Okay, uh, I will start. I think I have to address the issues of Niin ensin täytyy puuttua tähän oikeudellisen perustan perustaan liittyvään kysymykseen, turvallisuuskysymyksiin, internettiin ja ehkäpä komiteamenettelyynkin. Oikeudellisesta perustasta sen verran, että oikeudellinen perustahan ei liity välttämättä että komission osaston sijaintiin, se liittyy ehdotuksen sisältöön. Ja tähän saakka esimerkiksi lääkkeet perustuivat artiklaan 95, niistä päätettiin aina vastaavassa komiteassa ja terveydenhuoltoministereiden parissa ei muiden. Joten jos nyt lääkkeet liittyvät DG Sankoon, niin sillä ei ole väliä. Väliä on sillä, että täytyy muistaa, että on kysymyksiä, joita ei voida ratkaista artiklan 168 äh, perusteella, joka on vanhasta 52. 168, siinä sanotaan, että me voimme harmonisoida lääkkeiden laatua ja turvallisuutta. Kuten tiedätte, on myös kolmas vaatimus, jotta lääke päästetään markkinoille, nimittäin teho tarkoittaako se sitä, että me emme voi säädellä artiklan tehokkuutta 168 perusteella, tarvitaanko 95? Nämä ovat sellaisia oikeudellisia kysymyksiä, joista eri instituutioiden oikeudelliset osastot joutuvat vielä keskustelemaan yhdessä. 168 artiklaa liittyy julkilausuma, julkilausuma 32 se asettaa ihan uuteen asemaan subsidiariteetin ja oikeasuhteisuuden. Täytyy, testata, täytyy pitää huoli siitä, siitä että julkinen terve, kansanterveyskysymyksistä päätetään pikemminkin kansallisella kuin EU-tasolla. No, me ehdotamme kuitenkin, että oikeudellinen perusta olisi kahtalainen. Sat, uusi 160 195 ja 100, 114 ja 168. Ja määritelmistä olemme yhtä mieltä siitä, että sellaisia tarvitaan. Meidän täytyy ottaa WHOn määritelmä. Kuitenkin aina vallitsee tietty harmaa vyöhyke, kun puhutaan laadusta, koska voi olla luvan saanut lääke, joka on tehokas, mutta laatu juttu ei kuitenkaan välttämättä, ähm, siis Eli erässä voi olla vika ilman, että se on väärennetty. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että kun puhumme tekijänoikeuksista, niitä ei pidä sisällyttää siihen tekstiin, josta tänään keskustellaan. Ja sitten turvallisuuskysymykset. Mielestäni halu, siis haluaisin tehdä yleisen ymmärryksen parantamisen tähden seuraavan selvennyksen. Kun puhutaan autenttisuudesta ja tunnistettavuudesta, näitä kysymyksiä ei harmonisoida. Ne on suljettu pois tämänhetkisestä lääkelainsäädännöstä. Ne kuuluvat kansalliseen toimivaltaan. Me haluamme oman ehdotuksemme myötä tuoda nämä kaksi kysymystä harmonisoinnin piiriin, joten me ehdotamme, että kun tekstiä nyt laaditaan, niin meillä on vain yksi turvallisuuspiiri, ei 27 plus yksi Euroopan tasoinen. Tähän meidän tekstimme viittaa. Eli vain yksi turvallisuuspiire, joka korvaa kaikki 27, jos 27 nyt ylipäänsä on. Tämä on tärkeää kun ajatellaan ehdotuksen sovellusalaa. Mehän ehdotamme, että omaksutaan riskeihin perustuva lähestymistapa, koska haluamme kunnioittaa oikeasuhtaisuusperiaatetta ja aivan kuten vaikutusarviossa on todettu, niin tällä hetkellä väärennettyjä lääkkeitä ei ole tiettyjen, tiettyjen käsikauppalääkkeiden osalta, joten tällä hetkellä se koskee ainoastaan reseptilääkkeitä. Tämä turvallisuuspiirre sinään ei ole kallis. Arviomme on se, että se ei maksa niin paljon, että lääkkeen hinta olisi ylenmääräinen. Varsinainen kysymys liittyy jäljitettävyyteen ja tietokantaan. Mutta kyllä, meillä on varmasti varaa siihen, että lääkkeetkin voidaan jäljittää. Kyllä meillä on lihankin osalta jäljitettävyyssäännöt ja niin edespäin, joten tämä on ihan tällainen yhteiskunnallinen valinta. Jos ei haluta maksaa viuluja, niin sitten menetetään turvallisuudessa, kun puhutaan lääkkeiden tuotantoketjusta internetistä. Aina kun lääke tilataan vaikkapa kanadalaiselta verkkosivulta belgialaiselle, niin siinä rikotaan noin lukuisia EU-lakeja. Lakeja on, mutta mutta lakien täytäntöönpaneminen ja sen valvominen on vaikeaa, kun puhutaan internetistä. Eli kyse ei ole siitä, etteikö meillä olisi riittäviä kieltoja ja säädöksiä, mutta niitä ei valitettavasti voida valvoa, koska tämä väline on sellainen kuin se on. Me olemme valmiit keskustelemaan kaikesta sellaisesta, minkä avulla voidaan parantaa internettimyynnin turvallisuutta. Eli jos teillä on ajatuksia jostain järjestelmästä, logosta, niin olemme valmiit ottamaan nämä ajatukset kyllä huomioon. Ja lopuksi komiteamenettelystä. Liise otti tämän esiin. Kun me laadimme tätä ehdotusta, niin meillä oli eri perussopimus. Nyt meille tulee Lissabonin perustamissopimus voimaan tänään. Se tulee voimaan tänään siis. Joten kuvittelisin, että meidän täytyy pohtia, miten tämä uusi Lissabonin sopimus tulee vaikuttamaan komitea- komiteamenettelyyn ja kaikkiin niihin delegoituihin toimivaltoihin, jotka liittyvät tämän, tähän ehdotukseen, kuten myös muihinkin ehdotuksiin. Minulla ei ole vielä tällä hetkellä selkeää ehdotusta, mutta ö, olen yhtä mieltä siitä, että tähän asiaan täytyy puuttua. Kiitos. Merci beaucoup. Cette question de la comitologie. Euh, Kiitoksia tämä komitologia kysymys johtaa minut siihen, että nythän Lissabonin sopimus juuri astui voimaan. Rouva esittelijä, haluaisitteko mahdollisesti esittää loppuyhteenvedon? Olen varma, että olette nyt tullut vakuuttuneeksi oman työnne laadusta teitä. Tehän saitte hyvin paljon täällä ylistystä ja kehuja, joten olkaa hyvä. Nyt saatte vielä loppupuheenvuoron. No oikeastaan haluaisin, haluaisin vain sydämellisesti kiittää kollegoita näistä puheenvuoroista ja myös minulle esitetyistä kysymyksistä ja selvennyksistä, joita tässä keskustelun mittaan sain. Pidän tätä erittäin tärkeänä ja keskustelu tulee luonnollisesti jatkumaan. Ja toivon, että saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tätä haluamme kaikki ja kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämänhetkinen järjestelmä ei ole riittävä. Muutenhan uudistusta ei olisi tarvittu. Meidän täytyy kovasti ponnistella ja huolehtia siitä, että saamme sellaisen ehdotuksen, joka on kaikkien edun mukaista ja iloitsen yhteistyöstä myös jatkossa. Kiitos. Merci, Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin komission edustajalle ja erityisesti esittelijälle. Ennen kuin päätämme kokouksen, voisin kertoa hieman esityslistasta siitä, mitä seuraa myöhemmin. 25. tammikuuta 2010 on määrä tarkastella seuraavan kerran tätä tekstiä. 9. helmikuuta kello 12 on tarkistusten jättöaika. Ja 6. huhtikuuta tämä määrä hyväksyä ja täysistuntoon tämä tulee sitten toukokuussa 2010. Kiitoksia. Kokous päättyy tähän, paitsi herra Schlüter puhuu sitä ennen. You know we have this regulatory procedure which... Meillähän on tämä valvonnan käsittävä sääntelymenettely ja nyt on uusi elintarvikelisäaine, jota on ehdotettu. Mikä sen nimi nyt olikaan? No se on kuitenkin asetuksen liitteeseen otettu E961 ja uskoakseni se hyväksyttiin tehtiin ennen syyskuuta ja ennen joulukuuta meidän täytyy tehdä päätös, vastustammeko me tätä. Ehkäpä jossain kohtaa tämän päivän esityslistaa tai jossain muussa kokouksessa voisimme ottaa tämän keskustelun esiin ennen kuin on liian myöhäistä. Ehdotan herra Schlüter, että kirjallisesti hoidatte tämän asian, mikäli se on tarpeen hoitaa, sitten voimme keskustella tästä avoimesti. Hyvät kollegat, nyt kiitän teitä aamupäivänä kokouksesta ja toivotan teille hyvää ruokahalua ja tapaamme kello 15 jälleen iltapäivällä.